tervetulleeksi kaikki tähän viimeisen jaksoon, maaliskuun täysistuntojaksoa täällä Strasburgissa. Pöytäkirja on jaettu. Onko kommentteja pöytäkirjoihin? Ei näytä olevan. Ja otan tässä syystä tämän sitä liikkeelle, että ne on hyväksytty. Ensimmäinen asia esitystalla on suullinen kysymys, joka koskee euro